Niin muodostaminen. Sekä saa puheenvuoron ensimmäisenä jäsen Gualtieri. Thank you. Grazie, grazie. Kiitos, kiitos puhemies hyvä komission jäsen Hill. Tämän päätöslauselman myötä Euroopan parlamentti ottaa tarmokkaasti kantaa pääomamarkkinaunioni hankkeeseen. Tämä on ensimmäinen panoksemme siinä, kun me pyritte määrittelemään Euroopan unionin toimielimissä tätä unionin toimintasuunnitelmassa pääomamarkkinaunioni on erittäin tärkeä rakenneosainen laajemmassa strategiassa, jolla pyritään tukemaan kasvua ja vakautta rahoitusmarkkinoilla. Sen myötä ehkä saadaan monipuolisempia kanavia talouden rahoittamiseksi. Niitä täytyy täydentää, ei korvata, kun ajatellaan pankkien tarjoamaa rahoitusta. Ehkä tämä on kannusti myös sille, että voidaan tehokkaammin osoittaa rahoitusvaroja sisämarkkinoiden kautta riippumatta siitä, missä maantieteellisesti sijaitsee asianomainen sijoittaja. Näin ehkä voidaan riskiäkin jakaa laajemmin, kuten myös paremmin shokkeja sietää. Erityisesti me olemme sitä mieltä, että markkinat ovat tarpeen, jotta voidaan saada aikaan kasvua, kansainvälistymistä, varsinkin pk-yrityksissä, ja että voidaan kannustaa kanavoimaan rahoitusvaroja kohti pitkän aikavälin investointeja reaalitalouden kasvun ja kehityksen tueksi. Me olemme komission kanssa samaa mieltä tarpeesta omaksua lähestymistapa, joka on sekä kunnianhimoinen, mutta myös käytännönläheinen, konkreettinen. Siksi tässä täytyy suunnata katset kauemmas tulevaisuuteen. Kyllä me tuemme näitä ensimmäisiäkin askelia, jotka komissio on nyt ottamassa. Päätöslauselmassa on paljon tekstiä ja varma herra Valts pystyy sitä vielä käsittelemään yksityiskohtaisen. Minä ottaisin esillä vain muutaman seikan. Ja kuten totesin, me haluamme sinällään jo tukea ajatellen korkealaatuista arvopaperistamista ja standardointia, myös esitedirektiivin miesti, mutta myös se täytyy standardoida joitakin rahoitusvälineitä, antaa tukea tiedolle, jota tarvitaan yrityksille, varsinkin niille, jotka eivät ole pörssissä vapaaehtoiselta pohjalta, mutta ehkä voidaan ajatella jopa tietokantaa tai jopa virastoa. Tämän lisäksi otamme esille muitakin monimutkaisempia teemoja, kuten vakavaraisuuskysymykset, verotusasiat ja totta kai haaste, joka liittyy valvontaan ja nimenomaan kun siirrymme kohti yksin yhdenmukaista valvontaa. Me täälläkin aktiivisesti haluamme osallistua siinä kun me määrittelemme ja hyväksymme pääomamarkkinaunionin etenemissuunnitelmaa. Balz, se jää kuventu pentu 2 minuutte 30 de sekunde. Sitten herra Balz, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Pääomaunioni on tärkeä pyrkimys tällä lainsäädäntökaudella ja tuemme pääomamarkkinaunionia, koska se erilaistaa Euroopan talouden rahoittamista kun pk-yritykset saavat sitä kautta paremmin rahoitusta ja koska se tukee pääomamarkkinoiden sisämarkkinoita kuluttajien hyväksi. Eli tuemme tavoitteita, mutta samaan aikaan meillä on selkeitä toimeenpanoon liittyviä vaatimuksia. Komissio ei saa mitään avointa valtakirjaa meiltä. Meidän näkökulmastamme erityisesti seuraavat ovat erityisen tärkeitä asioita haluamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Pääomamarkkinaunioni ei korvaa pankkien rahoittamista. Sen täytyy täydentää ja vahvistaa jo hyväksi todettuja rahoitusjärjestelyjä. Eli pääomamarkkinaunionin täytyy olla välittäjänä ja liittyä vakuutuksiin ja pankkipalveluihin. Toiseksi haluamme eurooppalaista lähestymistapaa. Pääomamarkkinaunioni ei ole pankkiunioni. Sen täytyy pureutua kaikkiin eurooppalaisiin markkinoihin. Emme halua kopioida kolmansien maiden malleja, vaan kehittää lähestymistapaa, joka sopii meidän eurooppalaisen rahoituskulttuuriin. Ja vaadimme kattavia analyysejä. Pääomamarkkinaunionin täytyy olla tehokas siellä, jossa pääomamarkkinarahoitusta harjoitetaan. Täytyy tarkistaa, että onko taso EU-ssa vai yksittäisen jäsenvaltion tasolla. Täytyy oppia myös menneisyyden virheestä mitä tulee 2007-2008 rahoituskriisiin, mitä siellä rahoitusmarkkinoilla tehtiin virheitä, niin tämä saa toistaa. Neljänneksi haluamme erityiskohtu pääomamarkkinaunionin täytyy toteuttaa se, minkä se lupaa, eikä tuoda liikaa sääntelyä, niin että saadaan paremmin rahoitus pk-yrityksille ja parempaa sääntelyä niille. Meille on selvää, että pääomamarkkinaunioni voi parantaa investointi Euroopassa vain, jos sille on olemassa toimimisen edellytykset. Ja se on vakaa taloudellinen toimintaympäristö, taloudelliset uudistukset ja velan vähentäminen. Kiitoksia. Sumim. Rog acum domnul Kiitos. Ja sitten komissio sen Hill, olkaa hyvä. Mr. President, uh, this is an important... Puhemies, tämä on erittäin tärkeä hetki tämä oma unionille Haluaisin kiittää herra Gualtieria kuin herra Valtsiakin tämän esillä pitämisestä niin selkeästi. Tämä on klassinen sisämarkkinahanke kaikille 28 jäsenvaltiolle, olipa sitten siellä pääomamarkkinoita tai ei. Todellakin minä väittäisin, että jäsenvaltiot, jos ei ole vahvoja pääomamarkkinoita, jotka varmasti tästä eniten hyötyisivät. Nimittäin oli auttaa luomaan olot, että pääoma virtaa yli rajojen kohti pää, pk-yrityksiä olivat missä tahansa, niin saadaan riskipääomaan enkelisijoittajia, joukkorahoitusta ja yksityisiä sijoituksia niin ikään. Ja kuten jo kuultiin, tämä on merkittävällä sijalla – sikäli, että voidaan laajentaa eri vaihtoehtojen kirjoa pk-yrityksille, jotta voidaan täydentää pankkitoimintaa, kohentaa rahoitusta. Tästä on esimerkkejä eurooppalaisista ajatuksista yrityksistä, jotka siirtyvät Yhdysvaltoihin rahoituksen perään. Haluan, että yritykset jäävät tänne kasvamaan Eurooppaan. Eli me katsomme myös riskipääomasääntelyä. Me katsomme uudelleen myös esitedirektiiviä, että olisi helpompaa suurille pk-yrityksille kerätä julkisilla markkinoilla varoja. Ja me haluamme myös tilintarkastustietojen edellytyksiä väljentää niin, että voitaisiin saada selkeät, avoimet ja standardoidut arvoperusteelliset olot. Ja tämä helpottaa pk asemaa. Totta kai mietimme myös sitä, miten voitaisiin luottotietoja kohentaa pk-yritysten osalta niin, että pk-yritykset olisivat houkuttelevampia sijoittajille. Varmasti tämän valiokunnan jäsenet tietävät paremmin kuin kukaan, mitä viime viiden vuoden aikana on saatu aikaan, jotta sääntely olisi parempaa pääomamarkkinoilla. Päätöslauselmassa ihan oikein todeta myös, että meidän pitäisi miettiä, mikä olisi vaikutuksia rahoitussääntelyllä on ollut ja pyrkii olemaan oikeasuhtainen toimenpiteissä. Me tästä olen samaa mieltä. Valvonnasta puheen ollen kun ajatellaan meidän kuulemisia, niin vastaajat sanovat, että tässä on riittävästi valvonta olemassa. Mutta jotkut kyllä vetosivat yhtenäisemmän valvonnan puolesta, että olisivat yhtenäiset toimintaedellytykset olemassa. Meidän täytyy miettiä ylipäätään myös makrosääntelyä ja valvontaa. Ja seuraavaksi me syyskuussa julkaisemme toimintasuunnitelmaamme ja konkreettisia ehdotuksia sen perään pian. Siellä on mukana kattava ohjelma varvoperistamisesta. Siellä on päivitetty myös vakavaraisuusmääräysten osalta tulossa ja halutaan myös kalibroida vakavaraisuus kakkosta, solvensi kakkosta, mukaan lukee siis myös sitten direktiivi. Se on tavoitetasoltaan korkea ja tässä on ponnisteltava usean vuoden ajan, mutta meidän täytyy saada aika nopeaan edistystä. Toivottavasti nämä ensimmäiset ehdotukset menevät nopeasti läpi myös lainsäätäjien parissa. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä hankkeen kehittelytyössä. Mutta haluaisin kyllä auttaa nimenomaan yrityksiä Euroopassa, varsinkin pk-yrityksiä, että saavat tarvitsemansa rahoitusta, lisätä valintamahdollisuuksia säästäjille, taata myös rajat ylittävä sijoitustoiminta. Minä uskon, näin voidaan lisätä myös rahoitusvakautta. Kiitos. Mulțumim, domnule comisar. Rog acum pe domnul Zalba. Kiitos komission jäsen. Sitten herra Zalba, kaksi minuuttia. Gracias, president. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät näistä herrat. Viimeisimmät tiedot, jotka olemme saaneet Kreikasta, osoittavat sen, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa, siis enemmän taloudellista integraatiota, enemmän talousliittoa, enemmän poliittista liittoa, näin on. Pitäisi toimia samoilla säännöillä, saamme se tarkoittaa myöskin enemmän kasvua taloudessa. Ja tämä pääomaunioni on yksi asia, jolla voidaan yhdistää kumpikin näistä tavoitteista, koska yhteinen pääomamarkkinat merkitsevät sitä, että voidaan saada aikaan yhteistoimintaa kuten on todettu, myöskin parantaa sitä, miten voidaan varoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja voidaan, jotka ne ovat nimittäin todellinen moottori kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Tämä on se tie, hyvät naiset ja herrat, pitää kulkea. Me, to, se, että päästäisiin eroon valtiollista velasta, jota on syntynyt kuusien vuosien aikana, ei lisää kasvua. Kasvun myötä kuitenkin tällainen eh, valtionvelka voi olla kestävää ja on saatava aikaan impulsseja talouden kasvulle ja me tiedämme silloin, mitä pitää tehdä tälle. Me pitää saada aikaan lisää toimintaa kansallisella tasolla. Espanja on hyvä esimerkki siitä, miten se, että on enemmän Eurooppaa, enemmän taloudellista integraatiota e, ja tätä kautta e, voidaan sanoa, että nämä pääomarkkinaunioni on hyvä askel tähän oikeaan suuntaan. Kiitos hyvän naisten herrat. Mim e, blue Kiitos oikein kovasti. Täällä on silsinisen kortin kysymys. Herra Körben, hyväksyttekö tämän? Olkaa hyvä. Um, I wonder if the gent... Aprikoin vain, olisikohan herra samaa mieltä sillä, että Lontoon pääomamarkkinat ovat niin menestykselliset olleet. Se johtuu siitä, että sitä eivät hallitse Euroopan unioni. Ja jos täältä siihen ruvetaan puuttumaan tavalla toisella, niin se on kantanut kaskensa päämarkkinoillemme, eikä sitä toivota. Ei se ole kapitalistisesti, vaan sosialistisesti suuntautunutta, eikä se oikein sopi hyvin mahdollisuusmarkkinoiden kanssa. Oletteko samaa mieltä? Hyvät kollegat, en ole yhtä mieltä. Yhteinen pääomamarkkina on tärkeä väline, jolla voidaan parantaa meidän taloutemme kilpailukykyä, jolla saadaan aikaan lisää kasvua ja työpaikkoja ja sen menestyksen kautta on tärkeää se, että toimitaan yhdessä. Ei tämä koskisi pelkästään eurovyöhykettä, vaan koko Euroopan unionia. Kiitos tästä ja sitten Rova Beres, puolitoista minuuttia. Monsieur le Président. Herra puhemies, hyvä komission jäsen on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti voi ottaa kantaa ennen kuin komissio etenemissuunnitelmansa laatii unionia varten. Ennen kuin te lähdette pidemmälle tässä hankkeessa, niin haluaisin teidän kiinnittämään huomiota neljään kohtaan. Ensinnäkin täytyy muistaa, mitä on tapahtunut pankkimaailmassa. Eikä tässä pääomamarkkina voida vahvistaa, ellei siinä samalla sitten vahvisteta myös asianmukaista valvontaa rinnalla. Totesitte, että pääoma markkinoilla luodaan myös vakautta tämän myötä, mutta siinä tarvitaan eurooppalaista ulottuvuutta myös valvonnassa ja sääntelyssä noilla pääomamarkkinoilla. Yhtä lailla teidän täytyy myös katsoa, mitä on käynyt varjopankkitoiminnassa. Muuten tulee kuplia vastaan ja keinottelua. Se ei palvele teidän hyviä tavoitteitanne. Toiseksi täytyy ottaa huomioon myös euroalueen erityistarpeet. Ei voi kuvitella vain niin, että pääomamarkkinat eivät ollenkaan miettisi, missä valuutassa kauppaa käydään. Kyllä tiedetään varsin hyvin, että siinä on haastetta. Kolmanneksi totesitte, että tämän myötä halutaan tarjota PK-yrityksille parempi pääsy pääomamarkkinoille, olkoon niin, mutta yhtä lailla tämä lähestymistavan Täytyy taata se, että pääomavirrat suuntautuvat sinne, missä meidän mielestä niitä tarvitaan, jotta voidaan Eurooppa-hankkeita rahoittaa. Eli tässä on tietty tärkeysjärjestys kyllä olemassa, kun ajatellaan, minkälaisia tarpeita on siirtymässä vihreämpään talouteen. Ja se on hyvä pitää teidänkin mielessänne, kun tälle tielle menette kohti pääomamarkkinaunionia. Ja lopuksi vielä en missään teksteissä oikein löytänyt verotuskysymyksestä mitään, mutta ei pääomamarkkinaunionista voi puhua puhumatta verotuksesta. Odotan ehdotuksia nekin. Um, ähm, Donna Swinburne. Kiitos, ystävä Swinburne. Rova Swinburne ei olekaan paikalla. Sitten puheenvuoron saa herra De Backer. Kaksi minuuttia. Uh, Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Pääomamarkkinaunioni on tärkeä osa EUn sisämarkkinahanketta ja ensisijalla tavoitteena pitäisi olla äh, laajentaa erilaistumista, kun yritykset etsivät erilaisia rahoitusmuotoja, mutta niin, että myös investoijat voivat sijoittaa hyvin pitkällä aikavälillä. Nykyään on tultu uuteen aikakauteen ja vihreässä paperissahan se mainitaankin Rahoitusvakaudesta on siirrytty enemmänkin sellaiseen asemaan, jossa pyritään luomaan työpaikkoja saman aikaan kasvua. Ja uudelleentarkastelulauseketta, joka teillä on käytössä, niin eri lainsäädännössä sitäkin täytyy käyttää. Viime vuosina on voitu varmistaa se, että säädetään järjestelmää. Saadaan aika enemmän vaku- vakautta, mutta myös äh, la- laajennetaan rahoitusoptioita kaikille markkinoilla. Toiseksi pääoma- pääomamarkkinaunionin pitäisi poistaa esteitä yksityiselle ja joukkorahoittamiselle, mutta myöskin parantaa yritysten taitoja. Tarvitaan myös näitä niin kutsuttuja midcaps-yrityksiä pk-yrityksen lisäksi. Olin asia käsittelevässä työryhmässä. Listattuja yhtiöiden täytyy pysyä täällä. Sekin on hyvin tärkeää mielestäni. Sitten viimeisenä kohtana täytyy myöskin varmistaa, että parannamme piensijoittajien äh, asemaa. Myöskin yhteisösijoittajat ovat lähteneet markkinoilta pois, kun oli sääntelyä. Täytyy todellakin tarkastella tarkasti, että miksi he eivät enää investoi markkinoillemme. Ja yksi ongelma siinä onkin, ja se on myös suunnitelmassannekin se, että ette puhu siitä, että olisi mahdollisuus yksityiseen, Euroopan laajuiseen yksityiseen eläkesäästämiseen, jossa voitaisiin akkumuloida monien vähittäissijoittajien, yks, pienten, piensijoittajien sijoituksia. Kerätä niitä yhteen kautta EUn. Sitten haluaisin myöskin esittää, että täytyy myöskin tarkastella sitä, että miten sääntelijät toimivat, niin sanottu codeblating. Tällaiset asiat todellakin estävät sitä markkinoita. Tässä on paljon tehtävää, mutta meidän ryhmämme tukee täysin ponnistuksianne ja toivottavasti syyskuussa nähdään konkreettinen ehdotus, jota voisimme tukea. Kiitos. De Masi, eh, un Kiitos. Sitten herra De Masi, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Die Kapitalmarkt und Euroopan osalta on tärkeää saada lisää investointeja ja pankkeja, jotka pankkien pitäisi antaa enemmän luottoja. Tämä on sairaus, mutta jos tällaisen sairauteen halutaan puuttua, pitäisi nimeltään syyt, jotka sairaudella on ennen kuin päättää siitä, mitä lääkettä annetaan. Ja syy sille, että luototus pankkisektorilla on niin huonoa, on siinä, että meillä Euroopassa on ollut säästöpolitiikkaa, palkat ovat laskeneet, eläkeet ovat laskeneet, valtioiden menot ovat alentuneet. Ja tällaisessa ympäristössä nyt vain on niin, että ei ole mitään dynaamista luottojen kysyntää. Ja syy siihen, miksi pankit eivät ole antaneet luottoja, liittyy siihen, että on edistetty tällaista epä todellista, todellista markkinoita ja se, että nyt jos komissio sanoo, että se haluaa edistää varmoja, transparentteja tuotteita, silloin se myöskin vastaa siihen kysymykseen, miksi näitä tuotteita ei ole markkinoille, miksi ei ole markkinoita näille tuotteille, ja kysymys on varmaankin siitä, että ne ovat kuitenkin sellaisia, että niihin liittyy liian suuri riski, ja nämä eivät selvästikään sovi eurooppalaisille markkinoille, nimittäin on syy siihen, miksi Euroopassa on aina ollut pankkikeskeinen talousjärjestelmä siksi, että pankit ovat pystyneet vastaamaan myöskin pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Pankit, jotka tuntevat investointien riskit. Yhdysvalloissa kysymys on suuremmissa talouden yksiköistä ja tästä syystä ei pitäisi nyt vertailla tässä omenoita ja appelsiineja ja me olemme näitä pääomarkkinoita vastaan. Ne ovat väärä lääke tähän sairauteen Euroopassa. Kiitos sitten herra. Gigold kaksi minuuttia. Uh, Hyvät kollegat, komission jäsen Hill, no ensinnäkin toteaisin, että meidän ryhmämme tukee perusajatusta pääomamarkkinaunionissa. Tiedämme, että ongelmia on, eivät ne yhtään ole pienentyneetkään rahoituskriisin myötä. Rahoitusmarkkinat ovat pirstaloituneet. Siksi minä uskon, että te olette tarttuneet ihan oikeisiin ajatuksiin, komission jäsen, mutta samaan aikaan täytyy olla varovainen, etteivät kansalaiset pety, kun odotukset ovat niin korkealla tässä hankkeessa. On olemassa sellainen vaara, että me ymmärrämme väärin sen, että kun tarvitaan pk-yrityksille rahoitusta, niin se perustuisi tällaisten ponnistelujen ansiosta, kuten pääomamarkkinaunionin kautta tai markkinoita avaamalla, mutta kuten on todettu, PK-yritykset USAssakin ovat kovin riippuvaisia pankeista ja jatkossakin ovat. Mutta on ihan järkevää täydentää rahoitusmahdollisuuksia. Ja siksi teidän ehdotuksen on järkevää, mutta aika rajalliset nämä mahdollisuudet kuitenkin ovat, ellemme tartu kaikki suurimpiin ongelmiin Euroopassa – Ensinnäkin ajatella pääomamarkkinoiden avoimuutta, niin suurimmat ongelmat liittyvät verotukseen, vakavarais, maksukyvyttömyyslainsäädäntöön, tilinpäätössääntöihin. Näitä ette ole esittänyt muutettavaksi, älkää siis lupaako liikaa. Yhden viestin teille kuitenkin lähettäisiin. On erittäin tärkeää saada tämä yhteen eurooppalaisten arvojen kanssa. Se merkitsee sitä, että jos puhutaan pitkän aikavälin rahoituksesta, vihreistä joukkovelkakirjalainoista, niin ei tämä pitäisi panna niitä vain erityisvälineisiin, mutta käytetään tätä tietyn kokoisissa yhteyksissä, niin täytyy taata, että ollaan päästy lyhyestä aikavälistä pidemmän aikavälillä, eli täytyy taata avoimuus myös eurooppalaisten arvojen osalta. Sen pitäisi olla osa teidänkin toimintaanne. Komnul Wolf, un minut. Kiitoksia sitten herra minuutti. Speaker. Kiitos varapuhemies. Kreikan ihmiset selkeästi lopettivat tämän kiusaamistaktiikan ja epädemokraattisen EUn taktiikan. EKP ja IMF ovat siinä myös mukana. He hylkäsivät tämän tuhoisen pelastusoperaation, jonka teknokraatit ovat tyhjössä luoneet, jossa ollaan irrallaan tavallisten kreikkalaisten ihmisten surkeudesta. Eurollisen surkeuden syy. Ja sekin senkin loivat teknokraatit tyhjiössä, joilla ei ollut otetta todellisten ihmisten maailmaan ja tässä tapauksessa rahoitusmarkkinoihin. Tämä ajatus pääomamarkkinaunionista on myös yksi näistä teknokraattisista unelmista keskitetystä hallinnasta. Se on luotu tyhjiössä jälleen kerran. Kuten herra Hill sanoi, se on klassinen EU-suunnitelma. Eurooppa ei ole maa, se se, on yksi, se koostuu yksityistä valtiosta, josta on kunnollisia ihmisiä, mutta eurooppalaiset teknokraatit eivät koskaan tule ymmärtämään ihmisten tarpeita tai mitä he haluavat. Euro petti Kreikan, koska se oli epäonnistunut suunnitelma. Pääomamarkkinaunioni on yksi näistä epäonnistumista jälleen kerran. Kiitos. Um, blue Cardin partea domnului. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen herra Kunsulikalta? Mulțumim, domnul Frunzulic. Kiitos, puhemies. Herra Wolf, te tulette yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tiedättekö te, että Lontoossa rahoitustoiminta perustuu pääomaan markkinoihin, jotka ovat eurooppalaiset markkinat. unioni Euroopassakin auttaa järjestelmää Lontoossa – nyt olette kuitenkin sitä vastaan, että Lontoossa olisi lisää työpaikkoja tarjolla. Sir, that, sir, that completely answers my case. Hyvä herra, tämä on juuri perusteluni. Ette ymmärtänyt, että Lontoon markkinat ovat kansainväliset markkinat. Ne ovat pääomamarkkinat, jossa on sijoittajia kautta maailman. Tulevat Lontooseen, sijoittavat yhtiöihin kautta maailman, koska he ymmärtävät maihin liittyvät riskit. He ymmärtävät liiketoimintoihin sisältyvät riskit Toisin kuin Euroopassa ymmärrettävää, että tai siis eu se täytyy ottaa huomioon negatiivinen sääntely ja kustannukset työ, työllisyydelle. Täytyy ottaa huomioon kaikki vahingoittavat tekijät, joita EU aiheuttaa suurille ja pk-yrityksille. Yrityksiä jätetään pois Euroopasta. Sen vuoksi muun maailma onnistuu. Mulțumesc, domnul Anemans, un minut Kiitoksia. Sitten herra Annemans, puolitoista minuuttia. Kollega Wolf wil aansluiten en dit debat even in perspectief zetten, want... Tässä keskustelussa pitäisi asettaa mittasuhteet nyt oikeiksi, koska tavallisesti meistä enää voi pitää mahdollisena sitä, mitä tapahtuu, koska kansalaiset kysyvät, eikö tästä ole mennyt hiukan liian pitkälle, onko tämä nyt lopun alkua. Sitähän kansalaiset tässä kysyvät eh, Grexit ja ehkä myöskin eh, Portugali, Italia, kaikki ne ovat sellaisia keskusteluja, joita pitäisi nyt käydä, mutta ei välttämättä täällä parlamentissa – Eikö hänen integraatio ole mennyt liian pitkälle? Eiköhän Euroopan integraatio viime kädessä ole heikentänyt Euroopan kilpailukykyäkin? Jos me tänään emme voi käydä mitään muuta keskustelua, niin hyvä jatketaan sitten Eurooppaa, integraatiota, Eurooppa laajenee sitten Tämä on parlamentin vastaus ihan kaikkeen, myös siihen, mitä eilen tapahtui Kreikassa. Sanotaan vain, että lisää unionia, nyt sitten myöskin tällaisen pääomaunioni. Tämä on se, mitä voidaan ajatella tällä unionin sisällä. Ja täällä vain ajatellaan, että lisää unionia on aina hyväksi, vaikkakin väestö, jos sitä kysytään, on yhä enemmän sanomassa, että unionia tarvitaan vähemmän, etenkin kun on valittu Euroopan parlamentin jäseneksi, voi todeta, että ne, jotka haluavat vähemmän Eurooppaa, heidän määränsä lisääntyy koko ajan. Ja tämä on huono kurssi ajatellen nimenomaan Euroopan väestöä. Äh, Ferber. Kiitos kovasti. Sitten herra Ferber. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemieskomissio ja sen hyvät kollegat. Ensiksikin haluaisin nimenomaan tästä aloitteesta komissiolta pääoma markkinaunionaksi kiittää. Tämä on tärkeä hanke tällä kaudella. Mutta komission jäsen täytyy olla rehellinen. Kyllä tässä täytyy saada enemmän aikaa. Jos nyt ajatellaan pelkästään direktiivin uudelleen tarkastelua ja arvopaperimarkkinoiden vahvistamista, niin ei sitä kautta saada pääomamarkkinaunioni EU-hun tarvitsemme kipeästi äh, tilanteen arvion siitä, että mitä nyt sääntelyssä on tehty tähän asti. Se, tähän jo puhuittekin. Ja sitten täytyy katsoa, että mistä jotain puuttuu vielä. Tai sitten jos ollaan rehellisiä, niin missä ehkä on tehty liikaa. Että pankit eivät enää pysty tehtäviään hoitamaan, antamaan luottoja. Ja tässä puhuisin iskusanasta nyt kun kuulen, että Baselin komiteassa mietitään sitä, että mitä me parlamenttilla olemme tietoisesti saaneet aikaan, nimittäin korjaustekijä pk-yritysluotoille, että se pitäisi perua, niin se on väärä viesti pk-yrityksille jos ajatellaan niiden pääsyä pääomamarkkinoille. Kolmanneksi täytyy huolehtia siitä, että saadaan johdonmukaisuutta aikaan enemmän. Osittain olemme säätäneet lakeja, joissa on sitten samoja käsitteitä eri lainsäädäntöpaketeissa, jotka eivät enää sovi yhteen. Ajatellaan vaikka julkistamisvelvoituksia eri direktiiveissä, joita täytyy johdonmukaistaa. Ja sitten minua lähellä, minun sydäntäni lähellä oleva asia myöskin te, teitä komission jäsen, että miten kolmansia maita kohdellaan Aiemmin olitte Yhdysvalloissa ja käsittelisitte tätä teemaa, joka, ja myöskin sitten talous- ja rahasioiden valiokunta lähtee Yhdysvaltoihin. Meillähän oli äskettäin tämän pääneuvottelijan kanssa puhua asiasta liittyen vapakauppaneuvotteluihin. Järkevä sääntely kolmansien vaiden osalta, että olisi enemmän ekvivalenssia, se olisi oikea vastaus. Ja näin voitaisiin myös vahvistaa meidän eurooppalaisia pääomamarkkinoitamme. Kiitoksia. Eh, Donna Gill, un min... Kiitos kovasti. Seitterava Gill, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, onnittelut esittelijälle. Tämä on hyvä asiakirja osoittaa, mitä me haluamme täällä tämä oma markkinaunionista, eli kasvua ja työpaikkoja kautta unionin. Ja mikä tärkeintä, Tämä prosessin täytyy olla kestävällä pohjalla ilman, että siitä on vahinkoa rahoitusvakaudelle. Minä tuen aikataulutustakin. Pääomamarkkinaunionin olisi pitäisi toteutua jo kymmenen vuotta sitten, on nyt korkea aika panna vähän vauhtia asioihin. Komission jäsen totesitte syksyllä, että on tulossa uusi asetus, varmoperistarista esittelydirektiivi. Odotamme nyt innolla niitä, mutta tässä on monia poliittisia kiviä vielä tässä matkan varrella. Ensinnäkin täytäntöönpanon puute jäsenvaltioissa 29 eri järjestelmää esimerkiksi verotuksessa tai maksukyvyttömyysmääräykset, jotka ovat erilaiset. Eli komission pitäisi ehkä puuttua tähän jatkossa. Jos seuraavan neljän vuoden aikana mietimme uudelleen pääoma markkinaunionia, niin eikö pitäisi huomioida myös rahoitusmarkkinoiden tekniset innovaatiot, koska kehitys kehittyy niin nopeasti, mutta lainsäätäjät tulevat aina jälkijunassa. Paitsi, että meidän täytyy myös tunnustaa, että luottamusrahoituspalveluihin on kärsinyt kolauksen. Ehkä eilisillan tapahtumat Kreikan kansanäänestyksessä juurikaan muuta tätä tilannetta. Eli miten voidaan nyt palauttaa luottamus? Ehkä yksi tapa olisi se, että komissio voisi esittää hyvän vähittäiskauppapaketin, jossa huomioidaan rajat ylittävät vaikeudet, joita ihmisillä ja yrityksillä on rahoitusmarkkinoilla. Ja siellä on todellakin painesmaisia menettelyjä edelleen PK-yrityksillä, kuten sijoittajillekin. Ei pidä unohtaa tätä tärkeää tavoitetta, eli EU-sta täytyy tulla houkutteleva kohde sijoituksille. Blue card, niin Kiitos. Sopiiko teille sinisen kortin kysymys? Meinina. Kyllä. Niin. Aiolla kiltti kyllä. Äh, Domnul Lunes, un minut. Sitten herra Lunes, minutti. Mikro. Mikrofoni, olkaa hyvä. Dank u wel, meneer de voorzitter. Europa zal inderdaad... Kiitos, puhemies. Euroopan täytyy tietysti nyt kohdata uudet realiteetit Kreikan kansanäänestyksen jälkeen. Meidän täytyy selvitä sen siitä ja myös Kreikan pitää oppia selvityksen tilanteesta. Kysymys ei ole välttämättä siitä, miten Kreikan pitäisi uudistua, vaan e- miten Euroopan pitäisi päästä eteenpäin. Tärkeä rakenneuudistus on tämä pääomamarkkinaunioni. Miten voimme varmistaa sen, että rajat ylittävät riittävät investoinnit mahdollisia? Miten voimme huolehtia siitä, että yritykset saavat rahaa ilman, että joutuvat aina menemään pankkiin? Komissiosen Hill, minä toivotan teille menestystä. Meidän pitäisi tässä työskennellä peripohjaisesti, mutta meidän pitäisi myös keskittyä joihinkin sellaisiin asioihin, jotka pitäisi ottaa nopeastikin miettiä sitä, miten poistetaan esteitä yrityksiltä. Miten voidaan yksinkertaistaa asioita niin, että yritykset saavat pääomaa, jota tarvitsevat, voidakseen kasvaa ja voidakseen investoida. Domna Gular, pentru un... Sitten rouva Gula, puolitoista minuuttia. So, Mrs. Lopez. Rova Lopez. Ah, because I said Lopez. Or... Ah, kun sanoin Lopez, niin, mutta sehän on Lopez. Ilmeisesti en ääntänyt oikein. Presidente. Kiitos puhemies. Euroopan komissio on sitä mieltä, että sen ehdotus pääomamarkkinaunioniksi on ratkaisu Euroopan talouden rahoitusongelmiin, mutta ei se niin mene. Viime euron ensimmäisen vuosien ajan pankit luotottivat kuplia, valtavia kuplia, joista edelleen kärsimme seurauksia. Kun ajatellaan miljoonia ja miljoonia, joita pantiin pankkien pelastamiseen, josta mikään ei tule takaisin, niin reaalitalous kärsii kärsimistään. Ja kun ajatellaan kansainvälisiä sijoitusvirtoja, niin niillä vain keinottelua lisätään ja epävakautta rahoituksessa. Euroopan talouden ongelmat ovat toisenlaisia. Ne johtuvat siitä pysähtymisestä kysynnässä, joka johtuu puolestaan kulukuurista, ei pääomapuutteesta. Väittää, että pk-yritykset rahoitettaisiin monimutkaisten rahoitusvälineiden kautta luoton sijaan on aika kyynistää. Pääomamarkkinat ovat pettäneet unionin ja kääntänyt selkansa ihmisille. Ja meidän ainoastaan vain julkisella varoilla pankkeja pelastettu. Ei sitä pitäisi kyllä käyttää tätä pelastamiseksi. Ja meidän pitäisi julkisia varoja panna julkisiin pankkeihin pk-yritysten rahoittamiseksi. Un minut. Kiitoksia. Sitten Rova Scott, minuutti. Thank you, Chair. We... Kiitos puhemies. Pidämme hyvänä pääoman markkinaunioni ehdotusta, joka on lippulaivahanke, jotta voidaan parantaa edellytyksiä sisämarkkinoilla. Nyt kun 17 prosenttia ollaan kriisijärjestelmällä tasolla investoinneissa, niin täytyy erityisesti investoida kestäviin aloihin taloudessamme. Tuemme sitä, että pääomamarkkinoiden uudistaminen täytyy suunnata pk-yritysten tarpeisiin, joilta puuttuu investointeja, eikä palvella pankkiirien etua. Markkinaintegroidin nimissä ei pidä vähentää sääntelyä, jos se vähentää riskejä ihmisten säästöille. Investoinnit täytyy ottaa huomioon myös paikallisella tasolla. Edustamani alue Englannissa on sellainen, jossa ollaan nähty paikallisten investointien kasvua, erityisesti hankkeisiin, jotka liittyvät uusiutuviin. Tässä paikallistaso näyttää enemmän vastuuta kuin hyvin byrokraattinen prosessi, joska ehkä heikentäisi näitä, näitä esille tulevia vihreitä ituja. Domnul Un Sitten herra Zanni, minuutti. Presidente, non sono passati Kiitos puhemies. Ei ole kauhean monta vuotta kulunut, mutta kuitenkin on unohdettu tai kuvitellaan unohdettu niitä vahinkoja, joita kriisi on tuonut. Maailmantalous on polvillaan ja siksi tarvitaan kuitenkin rahoitusta reaalitalouteen, joka on katastrofaalisesti kärsinyt näistä eri valinnoista, jotka ovat olleet sattumanvaraisia. Eurooppa haluaa nyt esittää pääomaorkina unionia, mutta sehän on vitsi, koska siinä taloutta jaetaan uudelleen, kun ajatellaan, kenen käsissä pääoma edelleen on. PK-yrityshankkeet ovat naurettavia, tiedämme, ettei tässä ole edes mietitty heitä. Ja Yhdysvalloissa ei ole vertailun varaa, koska siellä yrityskulttuuri on toisenlainen. Eurooppa ei näköjään ottava vaarin virheistään tai haluaa luoda pääoma- ja rahoitusunionin ajatellaan yhtään kansalaisten ja pk-yritysten etuja. Kiitos. Donna Kappel, pentrun minuutti. Kiitoksia, Starva Kappel, puolitoista minuuttia. Dank, herra komissaari. Niin. Komission Hill, joustavien päämarkkinoiden merkitys on noussut rahoituskriisin myötä yhä enemmän esille, koska Yhdysvallat toipuu siitä nopeammin ja paremmin kuin Eurooppa. Yhdysvalloissa pankit ovat, niillä on hyvin tärkeä rooli markkinoiden rahoittamisessa ja päämarkkinat toimivat mutkattomasti ja tehokkaasti. Siksi Euroopan Euroopan unionissa tarvitaan monimuotoisia rahoitusmarkkinoita, pääomamarkkinoita, jotka mahdollistavat pk-yritysten rahoituksen. Euroopan talous on kuin lentokone. Sitä pyritään pitämään ilmassa yhdellä moottorilla pankkien rahoituksella. Jotta saadaan nopeisuutta lisää, tarvitaan toinenkin moottori, nimittäin pääomamarkkinarahoitus. Ja näin on Yhdysvalloissa. Siellä keskisuuret yritykset saavat viisi kertaa enemmän rahoitusta päämarkkinoilta, päämarkkinoilta kuin eurooppalaiset pk-yritykset, joten oli yllättävää, että suurempi kas, useampi kasvuyritys Euroopasta hankkii rahaa Yhdysvalloista, siirtyy Yhdysvaltoihin voidakseen hyötyä ja toimijakseen tällä houkuttelevilla alueilla. Tämä merkitsee sitä, että pienyrityksenä tarvitaan äh, rahoitusta, myöskin äh, riskipääomaa. Tätä Euroopasta on vaikea saada ja pankkien rahoitus äh, on 70 prosenttista Euroopassa, 30 prosenttia Yhdysvalloissa, ja tämä tekee selväksi sen, että me tarvitsemme vaihtoehtoisia rahoitusvälineitä. Euroopan talous tarvitsee monimuotoisia pääomamarkkinoita ja helpomman äh, pääoman saatavuuden, koska me tätä kautta voidaan saada aikaan kasvua ja työllisyyttä. Minuutti 30 sekuntia. Kiitoksia, Strava Hybner. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Komissio sen otetaan huomioon, miten rajoittunut pääomamarkkinoiden rooli on reaalitalouden rahoittamisessa ja miten sirpaloituneita ne ovat ja oikeastaan aika laimeat ne ovat, kun kasvua kaivataan, niin mitkä ovat mahdollisuudet rakentaa aito pääomamarkkinaunio. Mutta te voitte tehdä asiat oikein alusta asti, saada aikaan oikean tasapainon sääntelyn, sääntelyn hyvien käytäntöjen, markkinavoimien välillä. Toivon, että pystytte mobilisoimaan kaikki nämä tekijät. Odotamme ehdotuksia, jotka tukevat standardien harmonisointia, mutta myöskin täytyy vähentää monimutkaisuutta ja ehkä yksilöidä myös uusia omaisuuseriä, jos halutaan esimerkiksi investoida energiainfrastruktuureihin. Niin paljon on puhuttu pk-yrityksistä ja arvopaperistamisesta, mutta on monia metodeita, joilla pk-yritykset, startup-yritykset, mitkä yritykset saavat rahoitusta ja sitä voidaan parantaa. Ja mainitsittekin niitä. Ymmärrän myös, että menette pidemmälle kuin arvopaperistaminen myöskin riskipääomaa, mutta myöskin sitä kohti, että keskitytään siihen, että saadaan tiedoista standardoidumpia. Ja haluaisin myös rohkaista teitä ehkäpä myös ottamaan askeleen myöskin pk-yritysten kirjanpitostandardia kohti. Kiitos. Äh, kiitos. Sitten herra Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitos komission jäsen. Minä uskon, että keskustelun alla oleva asiakirja, joka hyväksyttinkin, on muuten ekovaliokunnassa, joka liittyy pääomamarkkinoiden unioniin. Sen on ihan oikeaan suuntaan menevä. Olen samaa mieltä Walterin kanssa ja kiitos hänelle, mutta se mikä minua huolettaa myös viidessä kirjassa, jonka komissio on laatinut, niin se, että siellä ei ole juurikaan riittävästi pohdiskeltu, mikä suhde on euroalueella muuhun unioniin. Unohdettu vähän, että suuri osa Euroopasta on euroalueella Eli se voi olla aika tärkeä tekijä, kun halutaan luoda pääomamarkkinoita. Ehkä siinä olisi syytä vielä miettiä tätä myös ajatella julkista velkaa ja, ja mitä riskejä sieltä löytyy. Pääoma ehkä haluavat terveyttä pankkitoimintaa ja sääntelyä siis. Ja kysyisinkin komission jäseneltä, mitä lainsäädäntöaloitteita olisi tulossa, jotta voitaisiin tehokkaalla tavalla säännellä pankkisektoria ajatellen verotustakin, eikä vain maksukyvytysmääräyksiä. Tässä on aika paljon eri alueita, joilla voitaisiin sääntelyä miettiä, että, että niillä markkinoilla, jotka eivät ole pankkitoimintaa, olisi jotain reunaehtoja tarkemmin. Ehkä tässä olisi syytä jotain tehdä, vaikka komissio kauheasti halua lainsäädäntöhankkeita esitelläkään muuten, että saataisiin markkinat toimimaan. Kiitos. Um, blue card din partea domnului Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen herra Wolfilta? Okei. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Hyvin yksinkertainen kysymys. Onnittelitte esittelee varjestelee erinomaisesta vihreästä paperista, mutta kasvu Euroopassa, suleeko sitä siitä, että me ei ole päämarkkinaunionia, vain siksi, että kilpailu, yrittävät siksi, että on liikaa säädöksiä, liikaa verotusta ja paljon eh, kilpailu, kilpailun puutetta maiden välillä. Kumpi näistä on totta? Eh, no, minä olen sitä mieltä, että teidän arvionne, paitsi että Eurooppa ei kasva, koska on säätelyä liikaa, niin ei, en minä siitä ole samaa mieltä tietenkään. Totta kai me tarvitsemme hyvät sääntelypuitteet, jotta viedään jopa myös pääomamarkkinaunioni, tarvitaan kuitenkin jonkinlaisia sääntelypuitteita. Ja minä suosittelisin, että kun puhutte tästä myös maassanne ja vaalipiirissänne varsinkin, että varmasti yhdessä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa saadaan aikaan kunnon pääomamarkkinat. Un minut. Kiitoksia sitten herra Osuk minuutti. Kiitoksia hyvä puhemies, komission jäsen. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, että sääntöilmaston muutokset ovat johtaneet hallintorasitteen lisääntymiseen yrittäjille, jolla voi, millä voi olla vaikutuksensa investointikäyttäytymiseen myös. Mielestäni ennen kuin tehdään uusia sääntelyjä, niin täytyisi ensin tehdä äh, vaikutusten arviointia ja myöskin kustannushyötyanalyysiä. Eurooppalaista lähestymistapaa pitäisi soveltaa vasta sitten, kun tavoitteiden saavuttamista ei voida saavuttaa kansallisella tasolla. Tuen sitä, että rakennetaan pääomaunionia, mutta painotan vielä, että mielestäni sen pitäisi perustua paikallisiin markkinoihin, paikallisiin pääomamarkkinoihin ja pitäisi keskittyä mieluummin siihen, että helpotetaan pääomavirtausta jo olemassa olevien tahojen välillä. Ei käytetä keskittää niitä. Kannattaa myös painottaa sitä, että on rahoitusalaan liittyvää koulutusta niin, että olisi paremmat tiedot erityisesti eh, yksityis- ja yhteisösijoittajien keskuudessa. Un minut. Kiitos puhemies. Pienet yritykset luovat työpaikkoja ja ne ovat perinteisen luototuksen piirissä ja se on hajonnut kun ajatellaan rahoitustuotteiden monipuolistamista, on niin, kulukuurikin on johtanut siihen, että sisämarkkinat ovat hajonneet, on tullut työttömyyttä, kurjuutta ja nälkää. Ja tässä halutaan vain puhua rahoituksesta, mutta meidän pitäisi kyllä tukea perinteistä pankkitoimintaa, muuten tulee eriarvoisuutta. Ja kun ajatellaan eriarvoisuutta yleipäätään näinä aikoina, kenellä on pääomaa, käsissään ja ketkä keinottelevat sen sijaan, että sijoittavat tulevaisuuteen, niin emme koskaan pääse eroon näistä tärkeimmistä ongelmista. Ensinnäkin köyhyys ja työttömyys. Meidän täytyy pank- pääma oma markkinaunioni kohdistaa ei pelkästään rahoitukseen, vaan järkevän pankkitoimintaan. Muuten aina veronmaksaja joutuu maksamaan näissä kriiseissä. Mark, pentru un minut și 30. Kiitoksia sitten herra Hökmark, puolitoista minuuttia. Puhemies, minusta tämä asiakirja, jonka on täällä esitelty, on erittäin hyvä. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että saamme syvemmät pääomamarkkinat Eurooppaan. Olemme aina hiukan epäileviä silloin, kun sanotaan, että meidän pitäisi käynnistää pääomamarkkinaunioni, koska minä haluaisin äh, todeta paljastaa täällä täysistunnossa, meillä on jo olemassa tämä pääomamarkkina, pääomamarkkinaunioni, nimittäin Euroopan unioni. Minä tarkoitan sisämarkkinoita, jossa tuotteiden pääoman, palveluiden ja ihmisten liikkuvuus on vapaata. Tässä keskustellaan pitkälti kysymys siitä, mitä puutteita on ollut menneisyydessä, koska emme ole pystyneet pääsemään eroon niistä esteistä, joita on ollut, ja siitä pirstaloituneisuudesta, joita on ollut, mutta meillä on hyvin toimivat pääomamarkkinat Euroopan unionissa, siellä ja täällä. Mutta, ja ne antavat myöskin pääomaa, mutta ongelma on likviditeetin määrä, vaan kannattavien investointien määrä. Joskus täytyy tehdä jotakin, jotta voidaan parantaa näitä markkinoita. Ensinnäkin minusta pitäisi se, että luovuttaisiin tästä transaktioverosta. Toiseksi täytyy katsoa, mitä lainsäädäntöä tähän mennessä on laadittu. Siellä on sellaista, mikä on hyvää ja huonoa ja sellaista, mikä on este. Ja meidän ei pitäisi säätää, säädellä niin, että se on estävää tämä lainsäädäntö. Meidän pitää saada aikaa lisää pääoman liikettä ja tätä kautta lisää investointeja. Domnul Ludvigsson on minuutti. Kiitoksesta herra Ludvigsson puolitoista minuuttia. E- Kiitos, minä suhtaudun positiivisesti pääomamarkkinaunionin rakentamiseen. Olisi hyvä vähentää yritysten riippuvuutta pankeista. Niissä maissa, joissa on tullut pankkikonkursseja, niin erityisesti pienet yritykset ovat myöskin kokeneet vaikutuksia. Se on sitten osaltaan halvauttanut osaa reaalitaloudesta. Näin helkkiä ei pitäisi järjestelmien olla. Olisi myös arvokasta, jos pystyttäisiin poistaa osa rajat ylittävistä esteistä. Tämä osa sisämarkkinoista on selkeästi alihyödynnetty. On paljon eurooppalaista potentiaalia, joka vain odottaa vaarinottoaan. Samaan aikaan on tärkeää, että nähdään myös riskit. Ei saa käydä niin, että pääomaunioni kehittyy puhtaaseen äh, sääntelyn purkamis toimintaohjelmaan, erityisesti jos puhutaan arvopaperistamista. Jos sääntelyä heikennetään, niin se voisi asettaa vaaraan rahoituksen, sen vakauden. Siihen ei saada joutua ollenkaan. Kiitoksia. Mulțumim. Domnul Tajani. Sitten herra Tajani, olkaa hyvä, minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Luototus on ongelma yrityksissä, jos halutaan todella tukea reaalitaloutta ja ratkaista ongelmat. Totta kai meiltä puuttuu sijoituksia, varsinkin pääomatuotteita, pankit eivät riitä, siksi on tarpeen ottaa käyttöön sellaiset välineet, joita nyt ole käytössä, vaihtoehtoisiakin muotoja. Täytyy siis vahvistaa riskipääomakin enemmän, käyttää kuitenkin esimerkiksi eläkerahastoja enemmän. Mutta jos ei tässä rinnalla ole myös kysyntää, siis tarjonnan rinnalla, eli sijoittajia pk-yrityksille, niin nämä toimet eivät riitä. Me tarvitsemme tietoa pk-yrityksille, mutta sijoittajat tarvitsevat tietoa myös. He eivät tiedä, mitä mahdollisuuksia on tarjolla pk-yrityksissä, kun ajatellaan 24 miljoonaa pk-yritystä Euroopassa. Meidän täytyy siis parantaa ja lisätä tietovirtaa pk-yrityksistä. Miksi luoda sitten välinettä, joka voisi olla ehkä digitaalinen foorumi tai tietokanta, jotta voitaisiin analysoida ja levittää pk-yritystietoja, eli vaihtaa myös yritysten ja sijoittajien kesken tietoa. Näin yrittäjät, sijoittajat, yritykset voivat arvo, arvioida myös luottokelpoisuutta ja tukea pk-yrityksiä. Tämä voisi olla yksi aloite kohdistettu nimenomaan pk-yrityksille tai myös ryhmittymille, eikä se tuskisi pelkästään reaalitaloutta, vaan myös sisämarkkinoita. Kiitos. Domnul Frunzulika, un minut Kiitoksia, herra Franzulika, Puolitoista minuuttia. I strongly support this report representing the European Parliament input. Tämän voimakkaasti tätä äh, mietintöä, joka sisältää sitä, mikä on parlamentin panos Euroopan komission vihreän kirjaan. Pääoma markkinaunionit voivat edistää elpymistä kriisistä, koska niille voidaan syventää ja vahvistaa pääomamarkkinoita saman aikaan, kun pankkeja rahoitetaan Minusta on tärkeää, että tähän mietintöön on tullut pääprioriteetit, jotka ovat meidän sosiaalidemokraattisen politiikkamme ytimessä, nimittäin pääomamarkkinat, joilla rahoitetaan pitkän tähtäyksen investointeja, reaalitaloutta ja ennen kaikkea PK-yrityksiä. Minä tuen sitä, mikä merkitys on pääomamarkkinoilla siinä, että monimuotoistetaan rahoitusta – ja mahdollistetaan rahoituksen saatavuus ja saman kautta myöskin saadaan aikaan vakautta pankkisektorille uudestaan. Ja tässä on mukana lukuisia tarkistuksia, joilla on pyritty tekemään päämarkkina, pääomamarkkinaunionista eh, säätely, eh, säätelyä purkava agenda pääomamarkkinoilla, mutta nyt tällä hetkellä kuitenkin eh, puhutaan lainsäädännöstä, joka tähtää siihen, että tarkastetaan kuitenkin lainsäädäntöä ja saman aikaan pyritään huolehtimaan siis tällaisella siitä, että investoijien suojellaan ja katsotaan myöskin verotusta, koska nämä saattavat olla este huolimatta siitä, mitä mahdollisuuksia tarjoavat hyvin suunnitellut pääomamarkkinat Euroopan unionissa. Lopuksi haluaisin kiittää esittelijää ja varjoistelijoita tästä lähestymistavasta. Kiitos. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? herra Kobonilta. Missä herra Kobon on? Ei, ei ollutkaan. En hyväksy. I'm sorry, you are too demagogical. No, no. no. Olette liian demagoginen. Kommentari. Uh, domnul Mureșan, un minut 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Dear colleague... Kiitos, puhemies. Niin, hyvät kollegat, Yhdysvaltain talous on elpynyt helpommin ja nopeammin ja vakuuttavammin viime rahoitus- ja talouskriisistä kuin meidän eurooppalainen taloutemme. Ja äh, osittain asia liittyy pankkisektoriin ja sen rahoitusjärjestelmän uudistamiseen, jolla tietysti on myös vaikutuksensa myös talouden rahoittamiseen, kasvuun ja lopulta myös työpaikkoihin. Pääomamarkkinaunioni, hyvä ja sen tietysti edustaa yhtäläksyä, joka kriisistä on Euroopassa opittu ja jossa toteutetaan nyt, niin voidaan varmistaa parempi rahoitus yrityksille. Sen vuoksi painottaisin erityisesti sen kysymyksen merkitystä, joka liittyy PK-yrityksille ystävälliseen sääntelyympäristöön. Täytyisi todellakin varmistaa se, että pk saisivat erilaistetusti rahoitusta pääomamarkkinoilta ja kaikki ehdotukset tässä suunnassa olisivat erityisen tervetulleita. Mutta tietysti kun ajatellaan pääomamarkkinoita ja siellä on eri jäsenvaltiossa eri piirteitä näissä, niin täytyy olla niin, että pankkisektori on edelleen kuitenkin tärkeä pk yrityksen rahoittamisessa. Aito Euroopan lähestymistapa, jossa otetaan huomioon yhteenkytkennällinen luonne pankki- ja rahoitussektorilla, pitäisi olla tukena sisämarkkinoille Euroopassa myöskin, kun ajatellaan sirpaloistumisen ehkäistämisestä ehkäisemistä erityisesti kriisiaikana. Kiitoksia. Eh, Kiitos. Sitten seuraavana puhuu herra Paltaan kaksi ja puoli minuuttia. Thank you, chair. Kiitos puhemies. Kun herra Juncker ensin yhdisti unionissa sanoi, minulla oli epäilykseni. Oliko tämä nyt sitten ratkaisu niille esteille, joita on pk-yrityksiin investoimiselle, vai oliko tämä tuoda kyökin kautta vanhoja erityksiä uuden lipun alla? No vastaus riippuu paljon siitä, miten me lähestymme pääomamarkkinaunionia. Kaksi tärkeää tavoitetta täytyy pitää mielessä tässä. Ensinnäkin sen täytyy olla turvallinen ja sen täytyy palvella reaalitaloutta. Turvallisuudessa, vakaudessa rahoitusalalla tarvitaan monia toimenpiteitä edelleen. Arvopaperistaminen edellyttää myös oikeaa tasapainoa. Komission täytyy osoittaa, että miten päästään eroon riskeistä ja kuinka voidaan luototusta lisätä pk-yrityksille. Yhtä lailla tarvitaan myös korkealuokkaista arvoperistamista, mutta se täytyy perustua oikeaan omaisuuden arviointiin ja se edellyttää myös seurantaa. Paljon on vielä avoimia kysymyksiä myös eri liiketoimissa. Se on edelleen kovin syklimyötäistä. Siellä on systeemiset riskit edelleen kulman takana. Täytyy miettiä myös pankkiunioniakin eikä meillä ole vielä edes Euroopan kattavaa talletustakuutakaan olemassa. Sen täytyy palvella reaalitaloutta siis. Se, että on pankkitoimintaa pankkien rinnalla, niin siinä on parantamisen varaa. Ja tämä on sinällään hyvä, että meillä on lisää eri välineitä. Me tarvitsemme enemmän tähän sijoittamista, saadaan kasvua pk-yrityksissä ja näin voidaan tukea ylipäätään taloutta. Mutta ei se voi rajoittua pelkästään rahoitusmarkkinoilla varojen keräämiseen. Me tarvitaan myös riskipääomaa, mutta sen rinnalla täytyy miettiä myös verotuskäytäntöjä ja miten omaisuus eri arvioida. Tässä komissio on ollut kovin vaitonainen. Eli tässä sanottu, että pääomamarkkinoiden täytyy olla yhteensovitettavissa aikaisemman sääntelyn kanssa. Kyllä, toki pääomamarkkinaunioni voi tarjota uusia mahdollisuuksia sijoittajille ja säästäjille. Totta kai tämä on hyvä lähtökohta, kun pyritään tasapainoa etsimään, että on tarjontaa, mutta myös kun on sääntelyä. Meidän täytyy miettiä tämä mielessä koko hankkeen ajan. Thank you. Dziękuję panie pośle. Przechodzimy do procedury każdej. Kiitos. että menettelemään puhujalistaa. Unija kapitalskih trgov je zelo pomembna za ponovni finančni in razvojni... Kiitos puhemies. Tämä on erittäin tärkeä aloite, jotta voidaan tukea PK-yrityksiä. Tämän myötä voidaan luoda myös työpaikkoja, saada aikaan kasvua. PK-yritykset tarvitsevat todellakin enemmän rahoituslähteitä käyttöönsä. Pääomamarkkinaunioni varmastikin voisi tarjota uutta rahoitusta PK-yrityksille. Tämän lisäksi me tarvitsemme pitkän aikavälin investointeja. Lisäksi on pidettävä mielessä oikea suhtaisuus, kun me rupeamme täytäntöönpanemaan lainsäädäntöä. Kun toimintasuunnitelma aikana julkaistaan syyskuussa, niin meidän täytyy silloin myös pystyä huomioon, mitä määräyksiä vielä tarvitaan suhteessa kolmansiin maihin. Eli meidän täytyy myös miettiä parempaa tiedon kulkua. Uh, Caputo, prego. Kiitoksia puhemies. Talouskriisiin aiheuttama kulukuuri on johtanut moniin vaikeuksiin taloudessa ja erot, vaikeuttanut myös sosiaalisia oloja. Viime tunteena Kreikassa koko Euroopassa on haluttu vahvistaa myös sijoittajien reunaehtoja, niin, mutta me haluamme, että pääoma liikkuisi 28 jäsenvaltion alueella ja tukisi työllisyyttä ja kasvua reaalitaloudessa. Meidän täytyy päästä eroon esteistä, myös rajat ylittävästä investoinnisen meidän täytyy hyväksyä myös pitkällä ja keskipitkällä toimenpiteitä ja miettiä myös riskipääomaa ja siihen liittyviä riskejä. Meidän täytyy huomioida kaikki yritykset, me pk-yritykset koko Euroopan unionissa ja päästä eroon tarpeettomasta hallintorasitteesta. Olen samaa mieltä tämän kysymyksen sisällön kanssa ja ja minäkin haluan enemmän avoimuutta myös sijoituksissa ja säästöissä. Grazie tanto onorevole. Eh, Anafilotis Notis Marias. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαίου. Puhemies, pääoma markkinaunion merkitsee sitä, että voidaan vahvistaa yritys, sitten investointien vahvistamista, infrastruktuurin vahvistamista. Pääomamarkkinoinnin täytyy tarjota lisärahoitusmahdollisuuksia yrityksille, kaikkia pk-yrityksille. Pankit talouskriisin jälkeen eh, ovat saaneet rahaa veromaksajilta, mutta eivät suinkaan investoi reaalitalouteen, vaan pelkästään kasinotalouteen. Minusta ennen kaikkea investointipankkia pitäisi saada tukea, samoin kuin paikallisten osuuspankkien. Ja näillä tavoin voitaisiin vahvistaa PK-yrityksiä ja myöskin paikallista taloutta. <clears throat> Tärkeää myöskin tukea työllisyyttä ennen kaikkea Etelä-Euroopassa ja Kreikassa. Kreikassahan Euroopan keskuspankki todellakin on kuristanut talouden ja nyt on otettu käyttöön pääomaliikkeiden valvontaa. Ja nyt olemme sitten tilanteessa, jossa meillä oli toimivia pääomamarkkinoita eikä toimivia pankkeja, mutta eilen kuitenkin kanssa selkeästi sanoi ei säästöpolitiikalle ja säästöohjelmille. Sitten edustaja Ivan Jakovčić, olkaa hyvä. Iz ove već e, preduge krize u se... Kiitos. Jotta päästään eroon tästä liian pitkään jatkuneesta kriisistä Euroopan unionin maissa, varsinkin joissakin Euroopan unionin maissa, meidän täytyy investoida reaalitalouteen me emme saa ruveta manipuloimaan rahoitusta, sillä ei pystytä ongelmia ratkaisemaan. Meidän täytyy sijoittaa reaalitalouteen, jotta PK-yritykset saisivat enemmän pääomia käyttöönsä. Näin, näin investoinnit reaalitalouteen olisivat avoimempia. Se on ainoa keino päästä eteenpäin. Se on ainoa keino todeta, että meidän täytyy luoda työpaikkoja varsinkin nuorille. Pääomamarkkinaunioni saa minun tukeni ajatuksena, koska sen myötä ehkä voidaan saada aikaan reaalitalouteen sijoituksia, pk-yritykset mukaan lukien. Hvala. E, pan poseł Miguel Viegas. Sitten edustaja Miguel Viegas. E Union dos mercados de capitais é um bom exemplo que... Pääomamarkkinaunioni on hyvä esimerkki, joka valaisee nykyintegraation luonnetta. Toisaalta se myös osoittaa, että ratkaisuja puuttuu, joilla voitaisiin voittaa ongelmat, jotka vaikuttavat talouteemme. EUta koskee hyvin vakava kriisi, jossa monet eurooppalaiset ovat sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhtymisen vaarassa. Yli 20 miljoonaa työtöntä ja nuorisotyöttömyys on vuodesta 2007 enemmän kuin kaksinkertaistunut. Sen sijaan, että otettaisiin selville juurisyyt ja että löydettäisiin ratkaisuja markkinoiden virheiden oikaisemiseen, niin nyt otetaan käyttöön samat keinot, jotka aiheuttivat kriisin. Pääomamarkkinoiden yhdentäminen ei ratkaise mitään talouden ongelmia. Jos nyt aiotaan luoda kehys, jossa on tarpeeksi vahva valvontajärjestelmä, ja sillä yritetään ratkaista pk-yritysten ongelmat, niin se on vaarallinen tie. Sitten herra Soltis. Kiitos puhemies. Kiitos puheenvuorosta pääoma markkinaunioni voisi olla hyvä oikaisu toimii kriisitilanteeseen, jossa olemme olleet viime vuosien aikana. On iskenyt myös pankkijärjestelmään, joka hyvin kritiikittä on luotottanut yrityksiä myös eettisesti epäilyttävällä tavalla. Siksi meidän on hyvä tukea asiakirjaa, joka tarvitsee uusia mahdollisuuksia uutta sisältöä myös pk-yritysten toiminnalle. Toisaalta meidän täytyy puhua myös vapaammista markkinoista, joustavammista markkinoista. Me olemme puhuneet myös siitä, että meidän täytyy saada aikaan verounioni. Luoda yhteyksiä näillä aloilla. Minä haluaisin tähdentää myös maksukyvyttövyyskysymystä Euroopan unionissa – Siinäkin tarvitaan vielä toimenpiteitä lisää. Joka tapauksessa kaikki ovat alueita, joissa täytyy tehdä vielä työtä pitkään. E, Kiitoksia. Sitten herra Coburn. Thank you, uh, Mr. Vice President. Kiitos varapuhemies. Minä haluaisin vain sanoa, että menestyksekkäimmät päivänmarkkinat Euroopan unionissa ovat Lontoon Cityssä. Ja jos Euroopan unioni pyrkii säätelemään lisää tätä, silloin monet maailmanlaiset yritykset, jotka innostavat sinne, siirtyvät muualle, ne siirtyvät toimintansa Singaporeen, Hongkongiin tai ainakin muualle. He, ne eivät silloin jää Euroopan unioniin. Euro, joka oli poliittinen valuutta eikä taloudellinen valuutta, se on nyt johtamassa Grexitiin siihen, että Kreikka jättää niin euron kuin Euroopan unionin. Ja jos asetetaan jonkinlaisia sääntöjä rahoituksen osalta, joka koskettaisivat Lontoon, sitä voisi johtaa pikaisesti myöskin Iso-Britannian poistumisen Euroopan unionista eli Brexitiin. Mutta näyttää siltä, että täällä ei koskaan opita, täällä ei opittu eurosta eikä täällä opita tästäkään. Thank you. Uh, Mr. Sean Kelly, please. Kiitos sitten herra Sean Kelly. Uh, niin, ehkä ei opita koskaan, mutta aina on yritettävä. Samassa veneessä ollaan. Solidaarisuutta ja yhteistyötä osoittamalla eteenpäin päästään. Viime viikolla se nähtiin verkkovierailumaksuissa. Ne on pikkuhiljaa laskettu. Järjestelmä oli jumissa mutta yhteisrintaman ansiosta ja varsin parlamenttityön ansiosta päästään eroon 2017 verkkoveron maksuista. Mielestäni näistä pitää kertoa kansalaisille, mitä Eurooppa voi heidän hyväkseen tehdä. Niin paljon on kielteisyyttä ilmassa. Viime viiden vuoden aikana saatu paljon akadistista pankkiunionissakin kaikki ne sääntöineen ongelmien hoitamiseksi ja nyt pääomamarkkinaunionin tässä tulossa. Erilaisia keinoja löytää rahoitusta. Kai ne nyt ovat hyvä asia. Kansalaiset on tiedettävä. Ihan oikea suunta menee. Kiitos kovasti. Thank you. On behalf of the Commission, Commissioner... Sitten komission puheenvuoron pitää komission jäsen Hill. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Päätöslauselma ja tämän iltapäivän keskustelu tekevät hyvän yhteenvedon näistä pääpointeista, jotka halutaan saavuttaa. Ottaisin sinne neljä tai viisi pääkohtaa, jotka ovat tulleet esille tänään iltapäivällä. Ennen kaikkea, jos ajatellaan tätä suuntaa alhaalta ylöspäin, esteet ja niiden voittamista, purkamista ja että rakennetaan ja ihmisten kanssa – tällä tavalla asiaa lähesty, niin sen vuoksi itse asiassa tuki, jota pääomamarkkinaunionille on olemassa, niin on todellakin vahvaa, niin kuin Lontoon Cityssä on. Koska siellä nähdään edut, jotka Britanniaan tulevat sitä, että, siitä, että ollaan osa laajempaa yhtenäismarkkinaa. Ja sitten on väärin, täällä mukaan edustaa Lontoon Cityn ihmisten etuja tähän tyyliin. Ja sitten äh, nämä esteet täytyy yksilöidä ja päästä niistä yli. Täytyy olla oikeasuhtaisia sääntelyssä ja mitä sääntelyssä tehdään. Ja aiemmat sääntelyt tietysti liittyvät pääomavirtoihin kautta unionin. Nimenomaisia kohtia otettiin maksukyvyttömyydestä, verottomuudesta ja yksityisistä eläkkeistä. Nämä Asiat otetaan esille vihreässä kirjassa. Kyllä kysymme kysymyksiä maksukyvyttömyydestä, verotuksesta ja sitten reagoimme niihin myöskin jatkossa. On erityissuositus siitä, että ajattelemme vapaaehtoista 29. järjestelmää, jotta rohkaistaan yksityisiä eläkkeisiin. Nämä esille otetut kysymykset ovat siellä mukana todellakin. On myös tärkeää painottaa mielestäni sitä, että tässä ajatuksena on täydentää jo olemassa olevia rahoitusvirtoja, että saadaan lisäarvoa pankkijärjestelmään. Jos on sellainen järjestelmä, joka meillä Euroopassa on, jossa ollaan kovasti riippuvaisia yhdestä rahoituslähdeestä pankkijärjestelmästä, ja sitten jos se supistuu, niin sitten ovat nämä seuraukset, joita nähdään, että yritykset ja talous eivät saa tarvittavaa rahoitusta. Ja olen kovasti sitä mieltä, että jos voidaan eriyttää rahoituslähteitä, antaa pienille ja pk-yrityksille, suurille yrityksille vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, niin sitten voimme antaa kasvupanoksen, voimme antaa panoksen siihen, että saadaan aikaan uusia työpaikkoja. Mielestäni tälle etenemistavalle on tukea. Pidän sitä hyvänä. Toivotan tervetulleeksi nämä päätöslauselman argumentit. Ja mielestäni meillä on mahdollisuus saada aikaan edistystä. En väitä, että tämä olisi pyhä graalin malja, mutta väitän kyllä, että meillä on nyt mahdollisuus tehdä se, mitä aiomme. Ja mitä aioimme jo 50 vuotta sitten. Eli se, että olisi pääomaan vapaa liikkuvuus. Ja toivon, että jatkoedistystäkin saadaan aikaan tämän ehdotuksen myötä. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Dziękuję, pani komisarzu. Kiitos komission jäsen. Keskustelu päättyy tähän. Olen saanut yhden